sosiaalidemokraattien edustajat ovat tehneet hakemuksen, että Mirjan Tali voisi siirtyä vetoomusvaliokuntaan. En näe mitään kommentteja tähän liittyen, joten onneksi olkaa hyvä edustaja. Teidät on valittu tuohon valiokuntaan. Haluaisin vielä kertoa teille, että seuraavaa kohtaisuuslistalla me ovat minun